Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so... Hyvät kollegat, meillä on hyvin tiukka esityslista tänään, joten aloitetaan, aloitetaan nyt ajoissa, jos teille sopii. Eli aloitetaan esityslistan hyväksymisellä. Jos ei ole vastalauseita, niin se on hyväksytty. Sitten kokouspöytäkirjan hyväksytyminen 25. kesäkuuta, 25. syyskuuta. Jos ei ole vastalauseita, niin nekin on hyväksytty. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset kielimenettelyistä. Meillä on tulkkaus saatavilla tänään kaikilla kielellä, paitsi tanskalla, kroatialla ja iirin kielellä. Ja sitten koordinaattoreiden suositusten vahvistaminen. Dalton DCRasta on nimetty esittelijäksi, äh, joka aiheena on terroristiaineiston levittämisen kieltäminen internetissä. Ja hän äh, korva Helga Stevensin. Hyvä, jos tämä sopii, niin tämä on vahvistettu. Sitten delegoiduista säädöksistä ja täytäntöpainosäädöksistä 28. marraskuuta 2018 parlamentti sai komission luonnoksen, jossa jo täytäntöönpannaan direktiivi, joka liittyy teknisiin eritelmiin tuliaseiden merkinnästä ja niiden komponenttien osien merkinnästä direktiivin 91 kautta 477 alaisuudessa, joka liittyy siis aseiden saantiin ja hallussapitoon. Ja tässä perussäädös on direktiivi 2008 kautta 853 17. toukokuuta 2017, jolla muutetaan direktiivi 91 kautta 477. Ja tästä tämän Tätä täytäntöpanosäädöksen saati eh, viestittiin Liben jäsenille tiedotteella 30. marraskuuta 2018. Ja meillä on tänään eh, koneäänestys kello 17.30 viiva 19 todennäköisesti seitsemän asti. Eli tuokaa sähköiset äänestyskorttinne. Meillä on kiireinen äänestysmenettely. Ja toivottavasti saamme tänne lisää jäseniä paikalle ja kiitoksia nyt teille, jotka olette jo paikalla. Kiitoksia teille. Sitten vielä yksi ilmoitus. Te olette kaikki kutsuttuja osallistumaan dialogiin, parlamentin dialogiin eh, kirkkojen, eh, uskonnollisten ja filosofisten järjestöjen kanssa, joka pidetään perustussopimuksen artiklan 17 alaisena ja sen isännöi varapuheenjohtaja Merrick McVenis. Ja se pidetään 4. joulukuuta tiistaina. Ja se puheenjohtaja, parlamentin puhemies ja ensimmäinen varapuhemies sitten ovat isännöimässä tätä tilaisuutta. Eli tällainen kutsu teille, eli pankaa merkille tämä. No niin, sitten voimme aloittaa esityslistalla kohta kolme. Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EUn institutionaalisessa kehyksessä 5.11. esittelijä esitti tämän hänen äh, lausuntoluonnoksensa. Meillä oli 57 tarkistusta. Nyt me voin käsitellä näitä tarkistuksia. Eli olkaa hyvä, Dion, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin puhua aika lyhyesti. Te näette, kuinka paljon täällä on kollegoita paikalla. Tämä on kuitenkin aika hankala kysymys. 67 tarkistusta on tullut. Valtaosa niistä parantaa tai täydentää tekstiä, ja voi niitä tukea. Ne tarkistukset, jotka ovat poistotarkistuksia tai joissa supistetaan soveltamisalaa, niin niitä en tue. Mutta ne tarkistukset, jotka lisäävät jotain lausuntoon, niin niistä olen laatinut kolme kompromissitarkistusta, joista keskustellaan keskiviikkona varjoesittelijöiden kokouksessa – Ainoa asia, jonka nyt ottaisin esille varjoesittelijöiden kanssa, tai ehkä jo täällä, on se, että virallisesti tämä on lausunto perussopimusvaliokunnalle liittyen perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon EU:ssa. Monet tarkistukset liittyivät pikemminkin siihen, miten EU voi varmistaa sen, että jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia. En ole mikään fundamentalisti, eli myöskin kompromisseissa tämä on otettu mukaan, mutta se on ehkä hiukan sekavaa. Mutta kaiken kaikkiaan pystymme varmaan etenemään nopeasti ja varmaan saamme lähes yksimielisyyden tämän lausunnon taakse. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Dennis. Sitten meillä on kollegoja, jotka haluavat käyttää puheenvuoron ja jotakin varjoesittelijöitä tässä. Ensinnäkin SND Kristiin, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais comment... Kiitoksia. Haluaisin aluksi kiittää kollegoitani, jotka ovat allekirjoittaneet tarkistukseni. En nyt palaa niihin kaikkien, mutta otan esiin muutaman seikan, jotka ovat meillä SND-ryhmästä tärkeitä. Ensinnäkin miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet perusoikeuskirjaa. Artiklassa 51 on todettu, että sitä sovelletaan silloin, kun sovelletaan EU-oikeutta. Eli tämä kohta pitäisi varmaan selventää lausunnossa. Eli soveltamisalaa perusoikeuskirjan osalta pitää laajentaa kaikkiin kansalaisiin. Ja sitten olen tehnyt tarkistuksen myönteisistä velvoitteista perusoikeuskirjassa. EU on toimittava heti, kun nämä oikeudet ovat uhattuina. Esimerkiksi tarkistus 38 liittyy mekanismiin, jolla voidaan seurata näiden oikeuksien kehittymistä sekä jäsenvaltioissa että EUn toimielimissä ja muissa elimissä. Ja tähän kiinnitän paljon huomiota. Ja sitten tein tarkistuksen Puolan ennen kuulumattomasta päätöksestä lokakuussa. Puola vastusti päätelmiä, jotka liittyvät perusoikeuskirjan soveltamisalaan 67 tarkistolla oli tullut ja minä olen ainoa, joka tämän otti esille, mutta pitää kuitenkin muistuttaa tästä poliittisesta kontekstissa, jossa nyt elämme. Se on ikävä kyllä hankala tilanne. Mutta kaiken kaikkiaan tarkistukset ovat rohkaisevia ja tuen valtaosa ajatuksista erityisesti vihreiltä ja myöskin esittelijältä. Ja jatkamme keskustelua sitten huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon Kristin. ECR, Mr. Jurek, olkaa hyvä. Mm, dziękuję bardzo. Poprawki. E, Kiitos. Tarkistukset, jotka olemme jättäneet, kiinnittävät kahteen osa-alueen huomiota. Subsidiariteettiperiaatteen kunnioittaminen ensinnäkin, kun ajatellaan <clears throat> EUlle delegoitua toimivaltaa, mutta erityinen kysymys, no se varmaan löytyy kompromisseihin tiensä. Ja pääsee lopulliseen version mietintöä. Kyse on parlamentin päätöksestä äskettäin siitä, että miten avioiden kriisitilanteessa on oikeus olla yhteydessä vanhempiin. Jos ajatellaan nyt Saksan Jugendamt-viraston käytäntöjä, niin se on siinä yhteydessä tärkeää, mutta myöskin yleisessä yhteydessä perusoikeuskirjan artiklaan 24 liittyen. Eli toivon, että tämän suuntaiset tarkistuksemme pääsevät lopulliseen versioon tekstistä mietinnössä. Ja että ne tulisivat kompromissitarkistuksiin ja että sitten tähän suuntaan pyrimme toimimaan. Okay, thank you. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Sitten Terry Copres vihreiltä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kollega De Jong on tyytyväinen siihen, että meillä on täällä joitakin kollegoja <laughs> täällä paikan päällä. Kiitoksia, että pidätte sitä hyvänä. No niin, hyvä puheenjohtaja. Minusta tämä äh, valmistelijan luonnos on hyvä. Se kattaa osan meidän huolenaiheistamme ryhmänä. Tänä päivänä olemme saaneet kompromissiehdotuksia, joita valmistelija on laatinut. Ja kun nyt nopeasti niitä olen katsonut, niin yksi tärkeimmistä asioista, se on käsitelty. Eli se on tämän soveltamisalan laajentaminen ja vahvistaminen. Se, että perusoikeuskirjaa ainoastaan sovelletaan EUn jäsenvaltioita valtioihin, kun ne artikla 51 mukaisesti täytäntöönpanevat eu lainsäädäntöä se ei ole riittävää ja se ei ole tyydyttävää monille kansalaisille, myöskin meille. Ja tämä tilanne voi luoda vain lisää vieraantumista Euroopan unionista ja siksi eri Euroopan unionin toimielimien pitäisi harkita sitä, että miten tätä soveltamisalaa voitaisiin vahvistaa ja laajentaa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja olen varma siitä, että muiden varjoesittelijöiden kanssa me saamme aikaiseksi oikein hyvän lausunnon tästä. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Onko muita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei, kiitoksia Dennis työstäsi tämän parissa. Minä olen seurannut tätä äh, lausuntoa ja tämä on hyvin kiinnostava. Tämän pitäisi olla aika tekninen luonteeltaan. Tämä Afkon äh, mietintö, siinä on kuitenkin 67 tarkistuista Eli livessä kaikki on kiinnostavaa. Tämä on erittäin kiinnostava asia, joten kiitoksia oikein paljon. On naivia ajatella, että ei mikään saisi houkuteltua näin paljon tarkistuksia osakseen. Aivan kuten Kristin sanoi, meillä on nyt erittäin erittäin kiinnostava lausunto tässä käsillä. Ja äänestys pidetään tammikuussa. Haluaisitko vielä käyttää puheenvuoron? Niin, haluaisin vain sanoa, tai Kristin oli ihan oikeassa, kun hän sanoi, että varjostelujen kokous onkin huomenna eikä keskiviikkona. Eli odottelen sitä. Okay. Thank you very much. Hyvä, kiitoksia oikein paljon. Tämä on hyvin suuri sali ja siksi vaikuttaa, että meitä ei ole kovinkaan monta täällä. Kun me olemme Jan rakennuksessa, niin vaikuttaa siltä, että meitä on enemmän, joten älkää nyt tästä ruoskiko itseänne. No niin, sitten kohta viisi esityslistalla peressopimusten määräysten täytäntöönpano tehostetun yhteistyön osalta. Tämä on lausuntoluonnos ja kollegat AFKO-valiokunnasta ovat toivoneet, äh, te, toivoneet mietintöä tehostetusta yhteistyöstä ja katsoa, että minkälaisia äh, viestejä tästä uudesta mekanismista voidaan saada. Ja koska tämä kuuluu EPPON toimivaltuuksiin, niin me laadimme tästä lausunnon. Eli tämä tehostettu yhteistyö perustuu artiklaan 86 SEUT-sopimuksessa. Ja täällä on edustaja Tsesovski. Ole hyvä. Olen kovin tyytyväinen, että puheenjohtaja on täällä myös. Esittelen lausuntoni hyvin nopeasti, lyhyesti ja käytän tsekin kieltä. Niin, kiitän kaikkia varjoesittelijöitä. Siitä, että olette jo lähettäneet ensimmäiset huomionne viime viikolla tiistaina työstimme tuota lopullista tekstiä ja lähetimme sen kaikille kollegoille. Päätavoitteena on, että tiivistetty yhteistyö olisi houkuttelevampaa ja tehokkaampaa kaikille jäsenvaltioille. Tähän asti on ollut vain harvoja aloitteita, jotka perustuvat tiivistetyn yhteistyön järjestelmään. Olemme esittäneet kysymyksen, että miksi? Miksi ei lähdetä tiivistettyyn yhteistyöhön niillä aloilla, joilla pitäisi olla suurempi nopeus Euroopassa? Kehys ei toimi niin kuin sen pitäisi. Ja tässä tekstissä yritän vahvistamaan eurooppalaista syyttäjäviranomaista. Vetoan myös niin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole tähän yhteistyöhön vielä lähteneet. 7.12. kello 13 mennessä pitäisi tarkistukset jättää. Ja ensi viikolla Strasbourgissa olisi sitten varjoesittelyiden kokous. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon Thomas. Ja nyt katson, että haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Ilmeisesti ei. Eli Thomas, Meillä on tarkistuksen jättämisaika 17. joulukuuta. Kiitoksia oikein paljon tästä esittelystä. Oikein paljon kiitoksia. No niin, kollegat, pääsemme hyvin nopeasti eteenpäin tässä. Pääsemme kohtaan kuusi. Minä itse olen tässä esittelijänä. Jatkammeko? Um, no niin, kollegat, mennään eteenpäin, koska meillä on niin paljon äänestettävää tänään, joten, joten mennään eteenpäin. Olemme hieman aikataulusta edellä ja tiedän, että on joitakin kollegoita, jotka halusivat tulla tänne paikan päälle. Ja nyt jos kuljen aikataulussa eteenpäin liian nopeasti, niin heiltä jää näitä kohtia väliin, mutta nyt on hieman vaikea päättää, että mitä tässä pitäisi tehdä. No jos kollegoille sopii, että pidetään viiden minuutin tauko tässä vaiheessa. Viiden minuutin tauko, jos sopii. Menen hieman liian nopeasti nyt tässä eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotkut kollegat, jotka tulevat eh, myöhässä ja tulevat tiettyjä kohtia kuulemaan, niin eivät sitten kuule niitä. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Jatkamme noin viiden minuutin kuluttua. Um, no niin, kollegat. Jatketaanpa kokousta. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Maanantai on hankala päivä. Meillä on jäseniä, edustajia, jotka matkustavat maanantaisin ja tämä on aina ongelma. Mutta voimme nyt mennä kohtaan kuusi esityslistalla. Tämä on päätöslauselman luonnos esitys komissiolta ei, ei olekaan korjaa puhuja. Siis kyseessä on afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet Euroopassa. Ja aivan kuten kaikki tietävät, meidän va- valiokuntamme vastaa perusoikeuksia, perusoikeuksista. Meillä, meillä on toimivaltuuksia erityyppisten syrjintöjen ja muiden vastaissa toimissa. Mutta me kuitenkaan emme tähän mennessä ole erityisesti käyttäneet aikaa, emmekä antaneet huomiota afrikkalaistaustaisten henkilöiden tilanteeseen Euroopassa ja erityisesti rasismi ja syrjintä, joka liittyy afrikkalaistaustaisiin henkilöihin. Ja haluaisin nyt Session Gengen mainita tässä. Hän on ollut erittäin inspiroiva. Hänellä on ollut, hän on tehnyt työtä tämän asian parissa. Ja vaikka nyt on toimikauden loppuaika, niin tämä on erittäin ajankohtainen asia ja työ. Ja olen erittäin tyytyväinen, että me vihdoin tartuimme tähän asiaan. Ja tämä luonnos, päätöslaisoma luonnos tutkii erityisesti toimia, jota EUn perusoikeusvirasto on toteutettu. Ja on ollut tutkimus, joka toteutettiin tai julkaistiin viime viikolla juuri tästä aiheesta. Ja siinä tunnustetaan tämä ilmiö. Siinä käsitellään rasismia ja syrjintää ja siinä vedotaan eri toimiin, jotta voidaan puuttua tähän rasismiin ja syrjintään, erityisesti afrikkalaisten henkilöiden osalta. Ja meillä, siinä puhutaan historiasta, yhteisestä historiastamme ja vedotaan toimiin, jota voidaan toteuttaa. Ja nyt kun katsotaan vain Euroopan parlamenttia tai kaikkia toimielimiä, voimme huomata, että tämä aihe on erittäin tärkeä ja tätä tarvitaan. Tarvitaan afrikkalaistaustaisia henkilöitä, joita ei ole poliittisesti edustettuina ja yleisesti edustettuina meidän toimielimissämme juuri lainkaan. Ja tämä on yleisesti niin kutsuttujen värillisten ihmisten ongelma, mutta erityisesti afrikkalaistaustaisten ihmisten ongelma. Ja päätöslauselmaluonnoksessa otetaan tämä asia huomioon. Ja siinä käsitellään muita perusoikeusasioita myöskin, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että keitä mitä, ketkä ovat todellisia eurooppalaisia ja mitä afrikkalaistaustaisten henkilöiden tilanne on. 21.11. Eh, hyväksyttiin koordinaattorien kokouksessa kirjaisen menettelyllä tämä aihe, sen aiheen käsittely ja sitten tämä myöskin äh, vauhdittaa keskustelua suullisen kysymyksen ympärille, joka myöskin hyväksyttiin koordinaattorien toimesta ja joka Libe vahvisti viime viikolla. Ja Tästä käsitellään tammikuussa ensimmäisessä täysistunnossa säännön 128.5 nojalla. On erittäin tärkeää, että me näinä vaikeina aikoina käsittelemme tällaisia aiheita. Ja tällä esittelyllä halusin nyt ensinnäkin kysyä, että haluaisivatko varjoesittelijät kommentoida jotakin. Ja sitten jos meillä on muita puheenvuoropyyntöjä, niin niille on tilaa. EPPn koordinaattori ei ole täällä vielä paikalla, joten SNDn koordinaattori pyytäisin, että hän voisi pitää ensimmäisen puheenvuoron esille. Grazie, Claude. Kiitos, Claude. Ennen kaikkea haluaisin kiittää sinua valiokunnan puheenjohtajana siitä, että olet hoitanut tämän tehtävän. Ei pelkästään tässä valiokunnassa, vaan olet joka päivä osoittanut päättäväisyysi tällä tiellä kohti Eurooppaa, jossa ei ole pelkoa. Haluaisin kiittää myöskin kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka olivat mukana tässä tekstin laatimisessa ja jotka ovat tehneet mahdolliseksi sen, että Euroopan toimielimissä on tunnistettu tämä inhottava rasismin muoto afrikalaista alkuperää olevia kohtaan, ja tämä on yhä yleisempää Euroopassa. Rasismi on eri muotoista. Se on enemmän kuin syrjintää, se on vihaa, joka kohdistuu Afrikasta kotoisin oleviin ihmisiin. Tämä syrjintä ja viha saavat yhä inhottavampia muotoja, ja kyse on rakenteellisesta rasismista ja tässä rikotaan näiden ihmisten oikeuksia ja perusvapauksia. Joissain jäsenvaltioissa on nähty, mikä on tilanne. Ja kyse ei ole pelkästään Afrikasta veräisin olevista ihmisistä, vaan kaikista, joilla on tumma iho. Miettikää, mitä tapahtui Maceratassa muutama kuukausi sitten. Ja Luca Traini sitten huusi kadulla haluan tappaa mahdollisimman paljon neekereitä. Ja kuusi ihmistä joutui uhreiksi. Ja tämän tapahtuman jälkeen muitakin tapahtumia on ilmentynyt ja viime viikolla esittelimme perusoikeusviraston raportin ja siinä hyvin selkeästi on puhuttu eurooppalaisista syrjinnän muodoista, jotka kohdistuvat Afrikasta, afrikallista alkuperää oleviin. Ja tästä saamme vähän konkreettisia tietoja siitä, miten tämä ilmiö on syntynyt, mihin toimiin tulisi ryhtyä, mikä strategia tulisi ottaa käyttöön. Ja olen käynyt tietyissä jäsenvaltioissa, Ranskassa viimeksi ja myöskin Englannissa. Ja siellä on täysin ymmärretty monissa yhteisöissä, että ihmisten pitää olla mukana kulttuurissa, taloudessa ja ennen kaikkea politiikassa – Eli meidän täytyy muistaa, että Eurooppa on muuttamassa kasvojaan ja yhteiskunnissa on löydettävä ratkaisuja, joka liittyy monikulttuurisuuteen ja monimuotoisuuteen. Päätöslausaman vasta ensimmäinen askel kohti osallistavaa, monikulttuurista, tasa-arvoista, kunnioittavaa yhteiskuntaa, jossa ei enää ole tilaa rotuvihalle. Me teemme työtä tasa-arvon puolesta. Ja tämän tyyppiset välineet ovat välttämättömiä, jotta voimme vahvistaa monikulttuurista yhteiskuntaa. Kiitos. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia oikein paljon. Ja laajemmin tämä syrjintä afrikkalaistaustaisia henkilöitä vastaan Euroopassa ja työmarkkinoilla ja myöskin asuntoasioissa ja poliisi toimissa olemme, käsittelemme kaikkia näitä asioita päätöslauselmaluonnoksessa ja myöskin näitä kohtia, joista mainitsit Italiassa ja muualla. Sitten muut kollegat, jotka haluatte käyttää puheenvuoron. Thank you very much, Mr. and also... Kiitos <clears throat> puheenjohtaja. Onnittelut tästä mietinnöstä ja Rova Kiengelle siitä, että hän on johtanut työtämme tärkeissä Afrikkaan liittyvissä asioissa. Näiden ihmisten johtajuus, heidän vahvistaminen Euroopassa on tulevaisuudessa on hyvin tärkeää. Jos tarvitaan hyviä afrikkalaisia hankkeita, eli ne, jotka täällä <clears throat> asuvat, heillä on paljon tietoa ja pelkästään henkilökohtainen side toinen veljeyden tunne kuuluvuus Eurooppaan jo olemassa voivat olla hyviä sillanrakentajia. Kaikki täytyy tehdä, jotta voidaan ikään kuin voimaannuttaa eurooppalaisessa elävät äh, afrikkalaissyntyviset. <clears throat> Mutta samaan aikaan on erityisen tärkeää, kuten sanoitte, että Euroopan parlamentti osoittaa hyvää käytäntöä siinä, että saadaan enemmän asiantuntijoita mukaan monia ihmisiä, jotka edustavat länsi-eurooppalaisia, siis siellä, jossa on afrikkalaisperäisiä, eivät lähetä tällaisia parlamenttiin heitä edustamaan. Kiitos, että puututte tähän ongelmaan siis ja myöskin viestimin rooli, mitä näistä ihmistä sanotaan viestimissä, on hyvin tärkeää. Eli niiden kerrostumien valistaminen. Monet niistä ovat hyvin köyhiä Euroopassa. Köyhyyden torjunta, tarvittaisiin itse heidän keskuudessaan. He, pitäisi olla myös mediakoulutusta, jotta tämä vääristynyt kuva heistä saataisiin totuutta vastaavammaksi. Ja vielä johtajuudesta ja täytyy vahvistaa heidän keskuudessaan, koska on suuri tarve sille, että olisi vahvaa afrikkalaista johtajuutta Euroopassa niille, jotka jo täällä asuvat, jotta voidaan varmistaa, että Afrikassa asuvat ihmiset saavat paljon parempia sopimuksia, ei pelkästään EUlta, vaan myös omissa maissaan. Tällainen tulevaisuus on. Maahanmuutosta, muuttoliikkeestä ei olisi tarve keskustella niin kuin siitä tällä hetkellä keskustellaan Euroopan parlamentissa. Niin kuin tässä keskitytään, niin on yleisesti ottaen parempi keskittyä tulevaisuuden ratkaisuihin. Kiitos. Thank you very much, Livia. Kiitoksia oikein paljon, Livia. Sitten muut varjoesittelijät ovat kaikki hyvin sitoutuneet tähän. Eh, Malin Björk, Louis Michel, Anna-Maria Koratsa myöskin. Eh, tämä ajankohta on vain hieman hankala maanantaina, mutta he ovat kaikki hyvin sitoutuneita tähän päätöslauselmaan ja sen sisältöön. Haluaisitko sinä käyttää puheenvuoron? Ole hyvä, ole hyvä. Ole hyvä vain. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia. Pieni huomio vain. Kollega Kienge jo hyvin pitkään on intensiivisesti käsitellyt tätä aihetta. Ja meidän täytyy itsekin hiukan muuttaa näkökulmaamme. En nimittäin usko, että kaikki Afrikasta peräisin olevat ihmiset tarvitsisivat apua ja tukea. Eivät ainakaan tässä määrin, niin kuin muut tietyissä elämäntilanteissa voivat tarvita tukea ja apua. Meidän täytyy varmistaa, että syrjintä päättyy, jotta ihmiset hyväksytään ihmisinä ja että heitä kohdellaan niin. Ja ei niin, niin kuin tässä heitä on syrjitty huonommin, syrjitty ja kohdeltu huonommin alkuperän ja ihonvärin takia. Tämä liittyy myöskin lähtömaiden tilanteisiin ja tietysti apu on aina tervetullutta, mutta monet kehityssuunnat Afrikassa olisivat paljon parempia, jos Afrikapolitiikassa ei aina ensin katsottaisi sitä, mikä on meille hyväksi, vaan meidän pitäisi antaa näille maille mahdollisuus kehittää omaa teollisuuttaan, omaa talouttaan ja meidän ei pitäisi ostaa vain sieltä halvalla ruoka-aineita ja myydä kallilla tavaroita takaisin. Eli meidän täytyy katsoa hiukan eri tavalla ihmisiä ja Afrikan mannerta – Muussa tapauksessa syrjintäongelmaa ei pystytä ratkaisemaan. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minä tässä päätöslauselmassa painottaisin sitä, että kyseessä ei ole oikeastaan Afrikka, vaan Eurooppa. Eli afrikkalaiset, jotka ovat olleet täällä satoja vuosia jo täällä Euroopassa, jotka tekevät töitä täällä meidän keskuudessamme, haluavat vain saada tasavertaiset lähtökohdat ja me olemme tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että syrjintä on vain nousussa. Ja kun minä tulin 20 vuotta sitten parlamenttiin, niin oli enemmän edustajia, jotka ovat afrikkalaistaustaisia kuin mitä on tänä päivänä. Eli tilanne on pahentunut. Ja tämä heijastuu myös työmarkkinoilla joissakin osin ja joillakin sektoreilla erityisesti poliisi- ja oikeusalalla. Ja sen pitäisi päinvastoin olla vähenemässä sieltä tämä syrjinnän. Eli me näemme, että populismi on nousussa ja tämä liittyy siihenkin. Joten olen erittäin tyytyväinen siihen, että tämä asia on tuotu esille ja tämä päätöslauselma on valmisteilla. Ja kun tätä ryhdyttiin valmistelemaan, niin pohdin, että olisiko tämä mahdollista, joten olisi erittäin hienoa, tai on erittäin hienoa, että tähän on päästy. Ja kiitän kaikkia. Kiitos myös sihteeristölle siitä, että olemme tällaisen äh, niin, jota voit, asian saaneet esille, jota voitaisiin pitää arkaluontoisena, mutta joka on kuitenkin ihan valtavirta asia. Joten kiitoksia kaikille. Kiitoksia Cecille, Cecilille erityisesti työstä tämän aiheen puitteissa. No niin, me hyväksymme päätöslauselman luonnoksen tässä valiokunnassa 10. joulukuuta ja meillä on keskustelu ja äänestys täysistunnossa tammikuun ensimmäisessä sessiossa. Ja sitten meillä on juuri ollut tai on näitä kokouksia varjoesittelyiden kanssa, joten odotan niitä innolla. Kiitoksia kaikille, jotka tekivät tästä totta. Kiitoksia kollegat. No niin, sitten kohta seitsemän. Olemme juuri aikataulussa. Eli kohta seitsemän esityslistalla Libe-valiokunnan oikeusvalioperiaatteeseen liittyvä matka Varsovaan Puolaan 19-21. syyskuuta. Minä olin tämän matkan johtaja, joten kerron teille hieman teknisistä puolista liittyen tähän matkaan ja sitten annan lyhyen raportin ennen kuin liittyen tähän matkaan. Oikeusvaltioperiaate matka Varsovaan. Siellä oli mukana seuraavat henkilöt. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, joten puhun vain ihan teknisistä aspekteista liittyen tähän asiaan. Minä olin siis tämän matkan johtaja ja sitten meillä oli Sargentini vihreiltä, Tomaszewski, Engel, Bay, Spinelli ja Bergeron. Ja raportti on laadittu yhdessä poliittisten ryhmien kanssa aivan kuten yleensä. Ja nämä vastapuolet, kenen kanssa me tapasimme Varsovassa, niillä oli annettu mahdollisuus myöskin kommentoida tätä raporttiluonnosta. Jotkut heistä käyttivät tämän hyödykseni. Jotkut teistä eivät ole antaneet mitään kommentteja. Ja sitten lopullinen versio annettiin Puolan viranomaisille. Heille annettiin viikko aikaa kommentoida tätä raporttia raporttia. Ja viime viikolla sain kirjeen Puolan suurlähettiläältä, jossa oli jotakin yleisiä kommentteja, jotakin tarkempia kommentteja. Se liitetään tämä kirje sitten tähän raporttiin mukaan. Ja sitten kertoisin teille seuraavaksi tämän matkan tavoitteista ja näistä kokouksista, joita me pidimme ja päätelmistä, jota matkasta teimme. Ja tavoite ensinnäkin, tavoite Varsovan matkassa oli ymmärtää paremmin nämä uudistukset, joita puolalaisessa oikeusjärjestelmässä tällä hetkellä tehdään, ja minkälaisia vaikutuksia niillä on oikeusvaltioperiaatteeseen Puolassa artiklan 7 puitteissa EU-sopimuksessa. Ja tapasimme Puolan senaatin edustajia, poliittisia puolueita, instituutioita, edustajia etyjistä ja la- lainpitäjä ja kansalaisyhteiskunnan ää, harjo- edustajia myöskin. Ja me halusimme kiittää kaikkia keskustelukumppaneitamme. Jotkut heistä tapasimme uudelleen viime viikolla kuulemisen yhteydessä. Ja parlamentin delegaatio pyrki tapaamaan mahdollisimman paljon eh, eri tahoja. Me pahoittelemme sitä, että osa näistä kokouksista ei onnistunut, vaikka me hyvin avoimesti sanoimme, että mitä, mihin kokouksiin me emme voineet osallistua ja matkan johtajana pyytin pääministerin kanssa, oikeusministerin kanssa esimerkiksi kokousta, mutta mitään näistä kokouksista ei toteutettu. Ja tapasin 19. syyskuuta pääministeri, tai hänen, hän ei ollut siis tavattavissa. Ja matkan puheenjohtajana minä tunnustan, että on erittäin Hyvä, että Puolan viranomaiset tekevät, toteuttavat tällaisia uudistuksia oikeusjärjestelmässä ja odot- kuuntelin mielenkiinnolla selityksiä liittyen näihin, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa historiallisista faktoista, kun Puola liittyi Euroopan unioniin, niin Puolan tuomarit toimivat myöskin eurooppalaisina tuomareina ja heillä on, pitää noudattaa myöskin EU-lainsäädäntöä. Eli kun kuulin puhe, keskustelukumppaneidemme puheita, niin me esittelemme sitten suurimmat päätelmät ja ne sitten ja, jaettiin kaikkien delegaation jäsentien kesken, paitsi Vein ja Sörjeskin, heidät pois luettuna siis. Me olemme huolestuneita niistä kumulatiivisista vaikutuksista, joita näistä uudistuksista voi tulla, jota on toteutettu viimeisen kolmen vuoden aikana. Nämä vaikuttavat esimerkiksi perustuslakituomioistuimeen ja ylimpään tuomioistuimeen, ja niillä on suuri riski vaikeuttaa ja murtaa oikeusvaltioperiaatetta Puolassa. Ensinnäkin, mitä tulee perustuslakituomioistuimen toimintaan, organisaatioon ja toimintaan ja uuteen lakiin. Ja myöskin siihen, että paljon näitä ylempiä tuomareita on, on, on erotettu – Ja e, tässä ei välttämättä noudateta EUn perussopimuksia ja miten tämä valta on keskittynyt tiettyihin, tietyille taso, tahoille. Tämä vaikuttaa e, myöskin e, ylimpien tuomareiden toimintaan ja yleisen syyttäjäviranomaisen toimintaan. Sitten myöskin vaali järjestelmä, kuinka jäsenet valitaan, se on yksi asia, mikä meitä huolestuttu. Ja uusi ylimpien tuomareiden järjestelmä. Et, et, et, ja 27, 72 istuvasta tuomarista joutui riskin, heillä on riski joutua eläköitymään. Ja myöskin mandaatteja, tuomareiden mandaatteja pidennettiin ilman, että annettiin mitään kunnollisia syitä, ja tuomarit eivät pysty myöskään valittamaan tällaisissa tilanteissa. Ja tämä valitusjärjestelmä huolestuttaa meitä. Sillä voisi muutoksenhakumenettely ei ole asianmukainen. Ja myöskään ei ole ollut tarpeeksi julkista keskustelua asiasta, ja tämä vaikeuttaa esimerkiksi median toimintaa, esimerkiksi miten se pääsee hallinnollisiin ja hallituksen ja julkisiin lähteisiin käsiksi, se on vaikeutunut vaikka median vapaus on suhteellisen hyvä, niin kuitenkin paljon on pahentunut tällä alalla. Myöskin kansalaisjärjestöjen tilanne on pahentunut, eri menettelyt ja huolimatta siitä, että kansallisyhteiskunta vielä on melko voimissaan. Se tilanne on kuitenkin pahoin. Sitten naisten tilanne puolessa. Tietyillä alueilla erityisesti on heikentynyt erityisesti edustus, lisääntymisoikeudet, tila, tarve saada tai mahdollisuudet saada tietoa, ne on, se on vaikeutunut. Myöskin kansalaisten, kansainvälisten ähm, yri, yhteistyötahojen kanssa käytävä vuoropuhelu on vaikeutunut. Yhteenvetona parlamentin delegaatti ECRn Jobs lukunottamatta lukuun ottamatta ja Beitä lukuun ottamatta on huolissaan siitä, että miten oikeusvaltioperiaatteita rikotaan tai sillä on riski tulla rikotuksi puolessa. Oikeusvarmuus esimerkiksi ja myöskin täytäntöönpanot toimeenvallat ja meillä me olemme siksi komission kanssa samaa mieltä siitä, että on olemassa vakava riski siitä, että oikeusvaltioperiaatetta rikotaan puolessa viranomaisten toimesta. Eli tämä lyhyt raportti, niin yhteenvetoni tästä matkasta. Aivan kuten sanoin, niin tämä raportti, siihen lisätään vielä Puolen suurlähettilään kirje. Ja nyt olen pyytänyt kollegoilta kommentteja tähän raporttiluonnokseen. Täällä on pari henkilöä, jotka ovat olleet mukana tässä tällä matkalla, Sargentini esimerkiksi. Haluaisitko kommentoida? Thank you, Chair. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Arvostan kovasti, että pääsin valtuuskuntaan mukaan. Muistakaa myös, että valtuuskunta vierailu oli viikko sen jälkeen, kun parlamentissa äänestettiin Unkarin mietinnöstä. Ja mikä erityisen tärkeää on se, että aloitamme tällaisen kehityssuunnan, että jotta artiklan 7 menettelyn työn voi tehdä perusteellisesti, niin mennään siihen maahan ja kommunikoidaan viranomaisten kanssa, toimielinten, elinten, kansalaisyhteiskunnan, asianajajien kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Ihan anekdoottina yhtenä päivänä aamulla olimme vierailulla oikeudellisessa instituutissa, joka hoitaa tuomarien nimitykset ja erottamiset. Siellä on nykyisin parlamentin jäseniä, kokoonpanosta. Se on aika uutta. Ja iltapäivällä olimme sitten senaatissa puhumassa senaatin jäsenten kanssa. Ja yksi senaatin jäsen sanoi, että hienoa nähdä teidät taas. Minä olin aamulla jo, aamulla jo paikalla siinä tumrivalintalautakunnassa. Tämä kuvasi ongelmaa, joka esillä oli. Toinen kommentti ei johtopäätöksistä, koska ne vahvistan äh, sinänsä, mutta se mitä arvostiin oli myös, että tarkastelimme laajempaa asiajoukkoa demokratiassa, perusoikeuksissa ja oikeusvaltiossa Puolassa kuin mieluummin, että komission artiklan 7 menettely on aika kapeasti määritelty, eli meillä oli yhteyksiä toimittajiin esimerkiksi. Se on erityisen tärkeää, koska näin ei voi yksinkertaista artikla 7 menettelyä eh, enemmänkin oikeudellisiin asioihin, jossa voitaisiin sitten vastuu selittää jollekulle muulle. Mielestäni on hyviä uutisia, että hallitus on nyt päättänyt muuttaa lakia, joka koskee korkeimman oikeuden tuomareiden eläkkeelle eh, menemistä, mutta mm, onko tässä sitten vasta argumentti neuvostolle, kun se on nyt kolme neljäs osa vuotta keskustellut Puolasta ja että nyt toinen toimielin voi lähteä toimiin ja ketä sitten syytetään meidän sijaan. Siis looginen johtopäätös tämä olisi, jos neuvosto ei pyri hoitamaan tätä tilannetta. Siis tietysti ottaen esille sen, että komission perussopimusten suojelija ja että tapaus voidaan viedä oikeusistuimeen tuomioistuimeen. Jos tämä näkökulma rajoittaa näkökulman eurooppalaisen EU-säännöstöön, kun asia on paljon laajempi. Eli arvostan kovasti mahdollisuutta keskustella asiasta Puolassa monien kanssa ja todellakin kannattaa se, että EU-parlamentti lähtee tällaiseen työtapaan, että jos tällainen asia tulee jonkun toisen jäsenvaltion kanssa esille, niin voimme osoittaa, että meillä on rutiinimainen tavanomainen toimintatapa. Silloin ei osoiteta sormella pelkästään joitakuita. Eh, kiitoksia. Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Tässä ei ole mitään henkilökohtaista. Tässä, on, tässä ei ole todella mitään henkilökohtaista Puolaa kohtaan millään tavalla. En tiedä, mitä tapahtui eh, tänä No niin, muutama muodollinen asia. Kiitoksia tästä ja kiitoksia myöskin. Tämä on hyvin arkaluontoinen ja yksityiskohtainen asia, joka liittyy oikeusvaltioasiaan, joten hyvin monimutkainen. Näin oli, että kiitän sihteeristöä ja kaikkia kollegoja eri poliittisista ryhmistä, jotka ovat olleet mukana tässä raportin laatimisessa ja jotka ovat olleet mukana matkan valmisteluissa. Ja tästä raportista keskustellaan kaikkien muiden ryhmien puitteissa, paitsi ECR kanssa ryhmissä. Eli jos muita vastalauseita ei ole, niin tässä mennään sitten eteenpäin tämän raportin kanssa. Ja tästä tulee parlamentin vatkaraportti. Ja tässä tulee tämä... Livia, haluatko käyttää vielä puheenvuoron? Just one point if you allow me. yksi asia tästä menettelystä. Mielestäni on tärkeää, että kaikkien ääni tulee kuuluvin tällaisissa asioissa ja ainakin tämä kohta seitsemän on sellainen, jota tulee noudattaa jäsenvaltiossa. Ja mukaan täytyy saada kaikki kansalaisjärjestöistä ja kaikkialta muualtakin en nyt sano, että näin olisi käynyt, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy varmistaa, että kaikki saavat äänensä kuuluviin näin tärkeässä asiassa. Toinen asia. Kyse on artiklasta 7, eli tämä menee uudestaan neuvostoon. Esittelijöitä kuullaan uudelleen. Ja näinhän kävi myöskin Unkarin osalta. Ja nyt olisi tärkeää, että joku valiokunnasta joku kollega, joka on käsitellyt näitä asioita, niin heidänkin pitäisi saada äänensä kuuluviin. Eli sitten kun pääministerit tai muut käsittelevät tätä asiaa neuvostossa, niin silloin olisi äärimmäisen tärkeää, että puhemies Tajani myöskin osoittaa, että Libestä täytyy lähettää paikalle joku, et, jotta voimme osoittaa, että olemme ammattimaisia ja joku pystyy selittämään tilanteen. Erityisesti jos olisi joku ryhmämme kollega Libessä, joka voisi auttaa sinua ja esittelijää selvittämässä tilannetta neuvostossa. Eli tässä oli ehdotukseni sen jälkeen, mitä tapahtui neuvostossa Unkarikuulemisen kuulemisen jälkeen. Kiitoksia tästä ensimmäisestä kommentista, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan tai kansalaisjärjestöjen osallistumiseen. Kaikki meidän mm, delegaatiomme kun toimivat paljon työtä tehdään siihen, että ne saadaan toimimaan, nämä matkat saadaan järjestettyä. Ja tässä paljon työtä käytettiin siihen, että saatiin esimerkiksi määriteltyä nämä osallistujat ja vastapuolet, kenen kanssa keskustelemme, kansalaisjärjestöt, eli tämän, nämä eri osapuolet pystyvät kommentoimaan tätä luonnosta ja sitä on sen mukaan sitten muokattu. Ja myös poliittisilla ryhmillä oli mahdollisuus katsoa tätä raporttia, vaikka tietysti kymmenen päivää on rajoitettu aika, mutta kuitenkin kaikki poliittiset ryhmät sen hyväksyivät. Ja monelta taholta se hyväksyttiin. Tietysti tästä menettelystä komissio aloitti tämän menettelyn Puolassa, joten parlamentin, ää, parlamentilla on tietty rajallinen toimivaltuus, mutta teemme kaiken mahdollisen, mitä pystymme tämän toimivaltuuden puitteissa. Ja teemme tämän raportin. Me pyrimme tekemään mahdollisimman paljon siinä, niissä rajoissa, mitä meillä on. Ja Tämän raportin esittely liittyy näihin toimiin. Ja pidämme teidät ajan tasalla näistä menettelyistä. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Eli tämä on hyväksytty, jos sitten muita vastalauseita oli, ja tässä oli nämä kaksi ryhmää poikkeuksena. Hyvät kollegat, pidetään tauko kello 16.30 asti ja sitten käsitellään viisumitietojärjestelmää, koska meidän esittelemme ei ole vielä paikalla. Eli 16.30 jatketaan. Kiitos kärsivällisyydestänne. Okay, colleagues, we now move to consideration of... No niin, kollegat. Lähdetään sitten käsittelemään tarkistuksia viisumitietojärjestelmän uudistamista, uudistamiseen liittyvässä asiassa. 20. kesäkuuta Koelio valittiin esittelijäksi tähän mietintöön ja mietintö esiteltiin valiokuntakokouksessa 5.11. Tässä on tehty 483 tarkistusta, joiden määräaika on 13.11. Ja tämän jälkeen esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet yhteistyötä ja päässeet yhteisymmärrykseen kompromissitarkistuksista. Ja anna nyt ensinnäkin esittele Koeliolle puheenvuoro ja sen jälkeen varjoesittelijä. Olepa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedämme, niin melkein 500 tarkistusta esitettiin kaikista poliittisista ryhmistä. Kokousten osalta kolme pidettiin komission kanssa, neljä vielä sen lisäksi varjoesittelijöiden kanssa. Vuoden loppuun asti on vielä viisi suunnitteilla. Haluaisin kaikki mukaan asian käsittelyyn saada aikaan sellaisia kompromisseja, jossa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaikki tarkistukset. Jotkut linjat vedot ovat aika selkeät jo. Useimmat ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että järjestelmä on olemassa. Ja että kaikissa <clears throat> yhteentoimivuusasioissa parlamentilla on jo kanta. Lainkäyttöviranomaisten pääsy useimmat ryhmät ovat samaa mieltä periaatteesta, että pääsy annetaan säilytysajoista. Useimmat ovat sitä mieltä, että jo olemassa voimassa oleva teksti on hyvä. Useimmille ryhmille sopii myös vahvennettu tietosuojakehys. Mutta täytyy sanoa selvästi, että ehdotuksen ydin on suojella Schengen kakkosta pitkän viisumin haltijoiden, kuten myös lyhyen viisumin haltijoiden hyöty, hyötyvät vapaasta liikkuvuudestakin voivat matkustaa Schengen-alueella. Eli jos pitkät viisumit ja oleskeluluvat otetaan vissijärjestelmään mukaan, on ihan looginen askel. Sen vuoksi parlamentin kanta on saavutettavissa. Se koskettaisi laaja enemmistöä ryhmistä ja näin voisimme aloittaa neuvottelut ensi vuoden alussa Romanian puheenjohtajavaltion kanssa. Thank you very much, Carlos. Kiitoksia oikein paljon, Carlos. Ja sitten varjoesittelijöistä. Yksi varjoesittelijä haluaa pitää puheenvuoron. Mari-Kristiin Versiat, olepa hyvä kuelta. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. On aina ilo tehdä Kuijon kanssa yhteistyötä, vaikka olemmekin hyvinkin eri mieltä. Itse olen laatinut aika paljon tarkistuksia, varmaan yli neljänneksen, mutta kuten jo varjoesittelyiden kokouksessa sanoin, valtaosa niistä on periaatteellisia tarkistuksia, koska me vastustamme sitä, että laajennettaisiin ilman rajoja viisumijärjestelmän käyttöä. Alkuvaiheessahan viisijärjestelmä koski ainoastaan Pohjois-Afrikkaa, ja sen jälkeen laajennettiin maantieteellistä kattavuutta Lähi-Itään, Persianlahden maihin, ja nythän järjestelmä koskee koko maailmaa. Ja me emme halua useita tietokantoja. Meillä pitää olla selkeä väline ja sitten sitä on lähdetty laajentamaan maantieteellisesti ja myöskin sisällön puolesta käytettävien tietojen puolesta. Viisumitietojärjestelmässä oli viime vuonna yli 55 miljoonaa viisumihakemusta yli 40 miljoonaa sormenjälkeä, niin nyt kun ajatellaan tämänhetkistä maailmaa, niin me olemme luomassa välineitä – jotka saattavat kääntyä demokraatteja vastaan. Ja se on harmi, koska nyt sormenjäljet otetaan jopa lapsilta. Mutta lapset ovat lapsia, alaikäiset ovat alaikäisiä 18-vuotiaiksi asti. Sen jälkeen pitää ryhtyä varotoimenpiteisiin, millä pitää olla selkeät kategoriat. Eli meidän pitäisi nyt harmonisoida näkemyksiä tietyissä asioissa, jotta voidaan välttää se, että erityisesti alaikäiset joutuisivat tiettyjen menettelyiden kohteeksi. Toistan vielä, että vastustan ulkopuolisia palveluksen tarjoajia. Meillähän on selkeät säännöt näissä asioissa ja tiedämme, että eteläisissä ja Afrikan maissa palvelun tarjoajat käyttäytyvät tietyllä tavalla, jotka ovat hyvin tuhoavia. Mitä köyhempi on, sitä kalliimmaksi viisumi käy, kun ajatellaan korruptiota, ja se ei ole mitenkään normaalia. Ja on oltava se mahdollisuus, että viisumin hakija voi jättää hakemuksensa johonkin diplomaattiseen yksikköön. Ja me vastustamme myöskin sitä, että kerättäisiin enemmän tietoja, erityisesti biometrisiä tietoja. Haluaisimme, että VIS-järjestelmä toimii viisumin myöntämisessä, eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin. Mitä muuten tämä on eurooppalainen yhteen toimivuus, jos on yhä enemmän tietokantoja. Eli meillä on paljon työtä tehtävänä, jotta voimme luoda sellaiset puitteet, ettei järjestelmää voida käyttää ikäviin tarkoitusperiin. Tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa ja nyt meidän pitää olla varovaisia ja miettiä tiettyjä turvalausekkeita, koska vuonna 1984 ei vielä osattu ajatella, että tällainen pieni säädös olisi näin merkittävä. Kiitos. Thank you, Marie-Christine. Um... Kiitoksia oikein paljon, Marie kristin Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoroa? Otetaanko komission puheenvuoro tähän väliin? Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Thank you, Mr. Chairman. Very briefly on the commission side. Kiitos. Meidän puolestamme lyhyesti. Odotamme neuvottelujen alkua trilogeissa. Aihe on, ehdotus on tärkeä. Kiitos esittelijälle muille jäsenille ehdotus komissiolle tärkeä ja toivomme pääsevämme sopimukseen vielä tämän toimikauden aikana täysitukipuoleltamme ja olemme valmiina aloittamaan neuvottelut ja työt niin mahdollisimman nopeasti. Thanks. And, um, the vote in Libya. Niin me emme tiedä, että koska tämä tulee olemaan. Haluaisitko Carlos sanoa vielä loppupuheenvuorosi? Oui, monsieur le président. Euh, euh... Niin puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä on hyvin myönteinen työilmapiiri. Ja kuten Vehosia totesi, on kysymyksiä tässä asiassa, mutta on myös muita kysymyksiä, joista voimme saada aikaan laajan enemmistön – Ja näistä periaattekysymyksistä, joista Vergia jo pari esittelyiden kokouksen jälkeen olen huomannut, että valiokunnassa on kuitenkin enemmistö. Jos kaikki et ole samalla niin sitten vaan muistetaan, että enemmistö on demokratian pääsääntö. Kiitos. <laughs> Thank you, Carlos. Kiitoksia, Carlos. No niin, kiitoksia oikein paljon. Teitä on vain kaksi, mutta tämä oli hyvä keskustelu. Kiitoksia paljon. Ja kiitoksia kovasta työstänne tämän asian parissa. Kiitos myös Mari Kristinille. Sitten meillä on yksi asia vielä käsiteltävänä ennen äänestystä. Ja seuraava komission esitys, joka liittyy luettelon vahvistamiseen kolmansista maista, joiden kansallisilla on oltava viisumi ulkoraja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta. Ja valitettavasti minä olen tässä esittelijä. Komissiolle ensiksi puheenvuoro. Mr. Chairman, um, well as part of... Kiitos siis osana valmistautumista Brexitiin. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen 13. marraskuuta muuttaa 2001 vuoden 539 asetusta, joka tällä välin on kodifioitu, julkaistu virallisessa lehdessä, joten siitä on tullut asetus 1806 kautta 2018. Eli viittauksia artikloihin täytyy mukauttaa, mutta se tapahtuu komission ehdotuksen hyväksymisen jälkeen. Eli osana valmistautumista, kuten sanoin siinä skeneeriössä, että sopimusta ei tule. Siis, että UK eroaa 30. maaliskuuta tulee kolmas maa. On tärkeää määritellä, että jos ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, koskeeko heitä viisumivaatimus, kun he ylittävät ulkorajoja jäsenvaltiossa, tai tuleeko vapautus tästä vaatimuksesta. On tärkeä oikeusvarmuuden kannalta tämä, että on määritelty, että rajavartijat tietävät hyvin, koskeeko viisumivaatimus brittikansalaisia. Määrittelyssä on eri kriteerejä, jotka määritellään neuvoston asetuksessa. Yksi 1806 asetuksessa siis nyt Luottelu ei kuitenkaan tyhjentävä, vaan tapauskohtaisesti täytyy arvioida, että kun komissio ehdottaa, että poistetaanko tai otetaanko kolmas maa asetuksen liitteisiin mukaan. Kriteereihin kuuluu laiton maahanmuutto, yleinen järjestys ja turvallisuus, taloudelliset hyödyt, taloudelliset näkökohdat, kauppa, ulkosuhteet myös vaikuttavat unionin ulkosuhteisiin ja alueelliseen yhteenkuuluvuuden ja vastavuoroisuuden vaikutukset. Komissio on arvioinut kriteerejä yhdistyneen kuningaskunnan osalta ja muutamat muut. Myös asiakirjan turvavaatimukset ja on tullut, tullut siihen johtopäätökseen, että viisumivaatimuksesta voidaan luopua UKon kansalaisten osalta, kun lyhyen, lyhyen, lyhyen oleskelun matkustavat jäsenvaltiossa. Selittävässä muistiossa on perusteluja, mutta ottaen huomioon maantieteellinen läheisyys, yhteiset arvot, oikeusvaltiodemokratia, niin, ja talouden väliset yhteydet, kaupankäynnin taso ja lyhyen, lyhyen ajan matkustaminen UK, EU27 välillä, työmatkat, vapaa-ajan matkat, kaikki nämä ovat saaneet meitä, meidät johtamaan, että brittikansalaiset matkustavat viisumitta se toisi hyötyjä EUlle ja jäsenvaltioille. Kaupankäynnin kannalta olisi hyvä. Muistiossa on lisätietoja, tuontivientitilastoja ja muita tilastoja, UK-kansalaisten matkojen määrä EU27 ja miten paljon käytetty rahaa matkoilla. Pitäisi ottaa myös huomioon, että rajatietojärjestelmä on tulossa voimaan. Se pätisi, antaisi panoksensa turvallisuusriskeihin ja maahanmuuton hallitsemiseen. Ja systemaattisia tarkastuksia on kolmansien maiden kansallisia kohtaan vastaavista tiekannoista. Lainsäädäntöehdotus siis lyhyesti. Säännöstön osalta kolme artiklaa artiklassa 1.2 on se, että lisätään liitteeseen kaksi kuningaskunta-asetuksessa poislukien kohdassa kolme viitatut kansalaiset, jotka ovat jo liitteessä kaksi asetuksessa, nykyisessä asetuksessa. Tämän kategorian osalta tilanne muuttuisi. Se tarkoittaisi siis käytännössä, että se pätisi vain brittikansalaisiin, jotka ovat myös EUn kansalaisia ja käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa jo ja eivät pääse jäsenvaltioihin ilman viisumia. Täytyy huomata, että yhteinen matkustusalue Irlannin ja UKon välillä ei olisi vaikutettuna millään tavalla ehdotuksesta. Jotenkin teknisiä mukautuksia on myös tehtävä asetukseen 41D kohtaa muutetaan, poistetaan viittaus yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska se pätee UK jäsenvaltiona, mutta ei Schengen-säännöstä. Kuitenkin jäsenvaltiot jatkavat saman säännöksen alla, mutta toisen alakohdan osalla, siis 42b-alakohdan mukaisesti, antaa vapautus otetaan huomioon pakolaisuusaseman saaneet kansalaisuuden henkilöt, joilla minkään kansalaiset, jotka asuvat Irlannissa tai UKssa ja joilla on jäsenvaltioiden tunnustama UK tämä matkustuskassikirja. Eli jäsenvaltiot jatkavat sitä, että viisumipoikkeus voidaan antaa, vapautus näillä henkilöillä antaa. Jäsenvaltio vain pitää ilmoittaa tästä artiklan asetuksen mukaisesti. Tai asetuksen artiklan mukaisesti. Toinen tekninen asia se on eroamisen automaattinen seuraus, mutta artikla 4, 2a mukaan jäsenvaltiot voivat antaa vapautuksen, jos on kolmannen maan kansalaisuus liitteessä yksi mukaan, sitä siis varmitaan, jotka asuvat UKssa, jotka ovat matkalla toisen jäsenvaltion. Tässä voidaan antaa viisumivapautus, mutta sitä täytyy ilmoittaa asetuksen mukaisesti vastavuoroisuus on erityissäännös tästä, artikla 2. Ukon hallitus on siis ilmaissut aikamuksensa, että ei varten viisumeita EU-kansalaisilta, kun he matkustavat UK lyhyen, lyhyeksi ajaksi vapaa tai työmatkalle sen jälkeen, kun eu lakia jäsenvaltiot UK on. Eli kaksi artikla painottaa tätä vastavuoroisuutta toteamalla, että jos yhdistynyt kuningaskunta asettaa tulevaisuudessa viisumipakon vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille, niin jo olemassa olevaa vastaisuudellisuusmekaniaa sovelletaan. Euroopan parlamentin neuvoston komission jäsenvaltioiden on sovellettava viipymättä mekanismia. Komissio on siis sitoutunut toimimaan itse nopeasti tuo velvoitteen osalta, jos ei tule ilmoituksia se valtiolta ei ole vastavuoroisuutta, koska ensimmäinen vaihe vastavuoroisuusmekanismissa on jäsenvaltion ilmoitustapauksesta, jos ei ole vastavuoroisuutta. Ja sitten vaaditaan, että lainsäätäjät reagoivat viipymättä. Viimeinen säännös on artikla 3, voimaantulo. Olen siis 30. maaliskuuta europäivänä. Sovelletaan siitä päivästä siitä päivän seurastavasta alkaen, jolloin unionin oikeudet soveltaminen yhteistä ensikuntaan lakkaa. Eropäivänä ellei erosopimus, ratifioitu erosopimus määritä toista päivämäärää. Tai että Euroopan neuvosto sitten y- yhteisymmärryksessä UKon kanssa yksimielisesti aseta toista päivämäärää. Kaikki nämä skenaariot ovat mukana. Tässä lyhyesti ehdotus. Komissio kehottaa sekä neuvostoa että parlamenttia toimimaan nopeasti ottamaan huomioon, että pitäisi hyväksyä ennen ensi vuoden maaliskuuta. Niin. Tässä ehdotuksen ydin. Kiitoksia oikein paljon komissiolle. Tämä ei tuntunut kovinkaan lyhyeltä, se oli se on kivuliasta, mutta tämä ehkä johtuu vain minusta. No niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että tämä oli oikein yksityiskohtainen esitys. Onko kommentoitavaa tähän? Minulla pitäisi olla tarkistus ja pitäisi uudelleen järjestää kansanäänestys nyt ennen, jotta saataisiin paremmat, äh, paremmat tulokset. No niin, en sanonut tätä, tätä tämä tietysti nauhoitetaan, mutta kuitenkin tämä mietintöluonnoksen esitys on ennen tammikuun loppua loppua. Tässä on pitkä aika, tämä on pitkä aika brittipolitiikalle ja katsotaan mitä tapahtuu. Tämä on kaikille, kaikkien maiden politiikoille varmasti pitkä aika, mutta erityisesti meidän maassamme. Eli jatketaan näiden suunnitelmien laatimista. En odottanut mitään vähempää komissiolta. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Ja en odota mitään kommentteja tästä vielä. kollegat, kiitoksia komissiolle. Kiitoksia oikein yksityiskohtaisesta esityksestä. Kollegat, meillä on äänestys kello 17.20 ja kollegat tulevat tänne matkaltaan siihen, siinä vaiheessa, eli pidämme tauon Eli 17.20 jatkamme. Ja kertokaa kaikille kollegoille, että tuovat myös äänestyskortit mukana. Eli 17.20 jatketaan äänestyksellä. Um, uh, Hyvät kollegat, jos täällä on varajäseniä, niin muistuttaisin, että teillä pitää olla äänestyskortti. Eli jos olette varajäseniä, niin muistutus, tarvitsette sähköiset äänestyskortit ja ne saa täältä kolmannesta kerroksesta. Äänestämme vain sähköisesti. Eli käykää hakemassa korttina, jos se ei ole nyt mukana. Eli te tarvitsette nyt äänestyskorttia. Especially to our, uh, to our substitute guests. Erityisesti muistutus varajäsenille. Ja äänestykset alkavat 20 yli 5. Welcome colleagues. <clears throat> We, uh... No niin, kollegat. Aloitamme pitkät äänestykset, eli pyydän teiltä yhteistyökyvykkyyttä. Eli ne, jotka yleensä eivät äänestä täällä, eli varajäsenet, äänestämme sähköisesti. Eli varmistakaa, että teillä on kortti mukana. Jos teillä ei ole, niin niitä saa täältä kolmannesta kerroksesta. Eli ensimmäinen äänestys. Eli valiokunta, aloitteinen mietintö, humanitaariset viisumit. Esittelijä on Lopez Aguilar ja puheenjohtajakokous teki päätöksen 15. marraskuuta ja ja 19. päivä koordinaattorit tekivät päätöksen ja valiokunta sai oikeuden laatia päätöslauselma oma mietinnön pohjalta, kohdan 225 pohjalta perussopimusten nojalla. 36 tarkistusta on tullut ja ennen kuin äänestämme, Lopet Aguilar haluaa puheenvuoron, mutta Becker myöskin on todennut, että hän vetää pois kaikki tarkistuksensa tästä mietinnöstä. Lopet Aguilar, Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Lo dicho correcta. Kiitoksia. Tämä on ollut hyvin pitkä prosessi ja myöskin meillä on pitkät äänestykset nyt edessä. Meillä on ollut kovaa työntekoa erityisesti viime viikkoina ja viime päivinä ja tunteina. Eli halusin nyt tässä vaiheessa kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet kompromisseja, joita on tässä äänestyslistalla, joka on tosiaan pitkä, mutta sitä on kyllä pitkään muokattu suuntaan ja toiseen. Yritimme saada aikaan tasapainon eri kantojen välille. Olemme tehneet väsymättä yhteistyötä, jotta saimme aikaan kompromisseja ja halusimme kuitenkin muistaa, että yhtäältä tässä on mahdollisuus ottaa mukaan, koska komission halusi toimia tässä aikataulussa näissä viisumikysymyksissä. Ja sitten on humanitaarisia viisumeita. Siitä tehtiin valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja siinä tavoitteena on antaa tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Monevat ur- uraavat henkensä tai vaarantavat henkensä pyrkiessään Euroopan alueella, koska heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia saapua laillisesti. No nyt Euroopan parlamentti käsittelee näitä asioita ja pitää olla laillisia väyliä päästä jäsenvaltioihin. Ja tästähän nyt äänestämme ja suurkiitokset varjoesittelijöille kullekin. He ovat olleet mukana laatimassa kompromisseja ja kiitän heitä jo etukäteen kaikkien puolesta, jotka nyt seuraavat tätä kokousta. Kiitos. Thank you, Juan, and to the shadow. Kiitos Juanille ja varjoesittelijöille. Eli sitten äänestämme. Tarkistus 16, 17, 18 ja 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten luetelmakohdat. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdotosan kappaleet. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 8. Äänestys alkaa. Niin, no 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitoksia. Sitten tarkistus 33, 3, ai ei, yksitellen. Eli 33 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta 10 vastaan ja kolme tyhjää ääntä, eli onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi yhteisön viisumisäännöstön laatiminen. Pikku varoitus. Tästä ei ole tehty paljon kompromisseja, eli tämä on aika pitkä äänestys. Eli tämä vain teille tiedoksi. Eli äänestämme mietintöluonnoksesta ja päätöksestä lähteä toimielinten välisiin neuvotteluihin ja neuvottelutiinin kokoonpanosta. Esittelijä on edelleen Lopez Aguilar – ja kompromisseja on tehty, mutta koska aikaa oli vähän, niin täällä on aika paljon vielä yksittäisiä tarkistuksia, joista tulee äänestää. Eli tästä tulee todella pitkä äänestys. No niin, tarkistus 95, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 96 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja kansanpuolueella on yksi ääni liikaa, eli niin Roberto vaikka, jos hoidat asian. No niin, eli se päättyi ja hyväksytty. Eli sitten TRAN tarkistus 39, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 ja 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 9 ja 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Se, tarkistus 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. niin äänestäkö yhtenä pakettina 116-121? Eli ai ei käy. Ai ei se käykään. Niin Birgit, älä yritä enää, koska ei se toimi. Tässä meni vain aikaa hukkaan. Eli jatketaan nyt vain. 116 äänestys alkaa. No, kannatti yrittää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 126 äänestys. 126 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 125 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 127 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 128. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 129. Äänestys alkaa. Päättyy. Elmar, tuletko takaisin? Hylätty. Tran 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. 131. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 3, 2 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 133. Nimenhuutoäänestys. EPP pyynnöstä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 134. Äänestys alkaa. 134 ja 12 yhdessä nimenhuuto. Äänestys EPPn pyynnöstä. Äänestys alkaa. Pahoillani sanoo puhuja. Eli nämä raukeavat. Mennään 135 kohtaan. Äänestys alkaa. Pahoillani sanoo puhuja 135 tarkistus. Yksi kolme viisi äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten voimme mennä tarkistuksen neljä. Kompromissi neljä. Sivulla 10. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi tarkistus 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159. 159. Äänestys alkaa. minun luettelossani sivu 13. Pahoillani ei pitäisi varmasti puhua näistä sivunumeroista. Äänestys päättyy ja se on hylätty. Tran, tarkistus 5, äänestys alkaa. Tran 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 160 ja TRAN 55 ovat identtisiä. Niistä yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 168 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten tarkistus 169, äh, tarkistus 27, puhujakorja, 27. Eli 27. Minä vai testaa teitä, teidän tarkkaavaisuuttanne. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. 169 tarkistus seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 170 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 175 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 ja 178 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 179. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tran, kompromissi 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 181 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 182 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentä yksi kahdeksan kolme tran 64 30 ovat identisiä, siis äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 186 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195, 195 ja 196 yhdessä nimen huuta äänestys. EPPn pyynnöstä äänestys alkaa. 195196 ja Pepen pyytämä nimenhuuto Äänestys äänestys päättyy. Ei pääty vielä. Ihmiset ovat hitaita. Mitäs sillä oikein tapahtuu? Äänestys päättyy, hylätty. Sitten 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 197 äänestys alkaa. äänestys päättyy. Hyväksytty 198, ei vaan 201 äänestys alkaa, nimenhuuto äänestys EPPn pyynnöstä. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kaksi nolla kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 204, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan, äänestys alkaa. Ja nimenhuuto äänestys EPPn pyynnöstä. Tänä, tämä täytyy sanoa ääneen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 225. Hypätään sinne. 225. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 226 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 227 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 228 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 220 äänestys alkaa. 230 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 231 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 233. Äänestys alkaa. 233. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 235. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 236 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 238 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten 239, identtisiä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi, neljä, kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 4, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tran 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 75, vote is Tran 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 76 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 244. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 245 puolesta. Ää, äh, anteeksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt 242. Päättyy. Hyväksytty. 247. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 248. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 44 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 250 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 251 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 252 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 257 äänestys alkaa. Päättyy. hy, hylätty. 253 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 254 äänestys alkaa. Hylätty 255. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 256 ja äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 258 äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 260. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 261. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 262. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 264. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 265. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 266. Kansanpuolen on pyytänyt nimenhuutoäänestystä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. That's rejected. Hylätty. 45 ja 267 samanlaiset nimenhuutoäänestys niin ja EPP pyytää äänestys alkaa. Päätty. Hylätty. 268 alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 269 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 270 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 271 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 273 äänestys alkaa. Hylätty. 274 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 275 alkaa. Päättyy. Hylätty. 276 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 47 47277 samanlaiset alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 278 äänestys alkaa. Anteeksi. Ei siinä ollut mitään viittausta. 278. 279 uudestaan. Äänestys alkaa. En tiedä, mitä 278 tapahtuu. 279 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 280. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 281. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 282 alkaa. Päättyy. Hylätty. 284 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdatus kappaleet 49. äänestys. EPP pyytää. Alkaa. päättyy. Hyväksytty. 50 alkaa. Anteeksi. 51. Ei. Anteeksi, 52 alkaa. Viisikymmentäkaksi äänestys EPP pyynnöstä. Alkaa. Anteeksi, täytyy toistaa nuo sanat. Äänestys päättyy. Hylätty. 53. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 54. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty 55 jalkaa. Päättyy. Hyväksytty 56 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 58 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 59 äänestys alkaa. 59. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran kompromissi kolme äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 60 äänestys alkaa. Pahoittelen tällä ohjata SND-jäsenelle. Se vain lipsahti. 60 äänestys edelleen käynnissä päättyy. Hyväksytty. 61 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 äänestys alkaa. Päättyy. Melkein lopussa. 63 alkaa. Anteeksi, se oli samanlainen. Yksi vähemmän hyvä. 64 äänestys alkaa. Ei. 65. Alkaa väsyttää. Päättyy. 65. Kone väsyy. Äänestys päättyy. Hylätty. kuusi äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tran 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 18 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 69 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 71 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tran 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 73 nimenhuutoäänestys EPPn pyynnöstä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. Niin, mitä tapahtuu? Minä en äänestänyt. Niin anteeksi, jostain syystä äänestys on edelleen käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En tiedä, mitä tuossa tapahtui, mutta anteeksi kuitenkin. 74 äänestys alkaa. Anteeksi, 76 äänestys alkaa. 76. Äänestys päättyy. Hylätty. 3, 70, 78 samanlaista äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 8. Mennään 81 tarkistukseen. Äänestys alkaa. 81. Päättyy. Hylätty 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava. Tran 26-27 eivät saaneet hyväksyntää Tran valiokunnassa. Niistä ei äänestetä, joten mennään tarkistukseen. 83 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 84 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 86 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87 e tämä nimenhuuto äänestys äänestys alkaa. Päättyy. se oli hylätty. 88 äänestys alkaa. äänestys. Yllättäen pyynnöstä. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. These are quite close. 90. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Itran kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 27 puolesta 15 vastaan neljä tyhjää ääntä. Ja sitten päätös lähteä neuvotteluihin. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta 13 vastaan 4 tyhjää ääntä onnittelut esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille, kaikille henkilöstölle. Eli meiltä puuttui ehdottomasta enemmistöstä kaksi ääntä. Niin emme ihan saaneet ehdotonta enemmistöä. No niin kollegat sitten, niin kiitoksia sitkeydestänne. Tämä on aika pitkä äänestyssessio, mutta kiitos teille avusta. Eli jatketaan sitten saman tien. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen jäsenvaltiossa kohdistuu yleisiä puutteita. Valmistelija on Teri Kavras. Haluatteko sanoa jotain vai aletaanko heti äänestää? Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Just to clarify what... Niin, halusin vain selvittää, mitä tuemme lausunnossa. Laajennetaan soveltamisalaa oikeusvaltioperiaatteesta perusoikeuksiin ja sitten itsenäinen paneeli, joka vuosittain tarkastelisi kaikkien jäsenvaltioiden tilanteita auttaakseen komissiota parlamentin välistä keskustelua paneelin löydöksystä. Ja olemme vahvistaneet linkkiä riskejä, kun ajatellaan budjettivaikutuksia. Kompromissin nimissä emme viittaa artiklan 7 ja oikeusvaltiopuitteisiin. Sehän on edellytys tälle mekanismille, emmekä ole enää ottanut esiin myöskään sanaa demokratia. No mitä odotamme äänestykseltä? Me haluamme tukea lausuntoa, joka on kunnianhimoisempi kuin budjettivaliokunnan ehdotus. Ja toivottavasti Libe tukee tätä ehdotusta myöskin talousarvion valvontavaliokunnassa. Kiitos. Thank you, Mr. Terry Kiitoksia. Eli sitten äänestämme. 27-28 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromistarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 136. Niin ei näitä voi ottaa yhdessä, vai voiko? 1 yhteen asti ei. Eli 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 137 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 139 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 141 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 143. Ei kun 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 145. Äänestys alkaa. Niin huokasinko vähän liian kovaa? Sori. Eli äänestys päättyy. Hylätty. 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 155, 156, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 160, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 161, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 162. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 163. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sori Barbara. 164. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yritän äänestää sinun puolestasi, mutta koordinaattori tarkkailee, eli ei se onnistu. 169. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 170. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, Barbara. Ja sitten tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Viimeisellä sivulla ollaan tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 91. Tarkistus al- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 kolme puolesta kymmenen vastaan, kolme tyhjää ääntä, eli onnittelut Peri Kaurasille. Eli sitten seuraava mietintö. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017. Eli Teri Kauras, haluatteko sanoa jotain vai äänestämmekö? Niin, kello on aika paljon ja me olemme kaikki väsyneitä, eli jos nyt vain sitten äänestäisitte tämän puolesta. Kiitos. Oh, that's a fantastic speech. No niin, sepä oli hyvä puheenvuoro. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olette olleet niin kärsivällisiä. Kukaan ei ole kitissyt tai valittanut. Se on hienoa. Eli sitten tarkistus 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tarkistus 1. No, no, no. Oh, sorry, no, my, no. my apologies. I'm, um, I'm sorry, I'm trying to go home. Niin, suoka anteeksi, olen jo ihan valmiina lähtemään kotiin päässäni. Eli sitten 87. Eteni vähän liian nopeasti. Eli 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 93 äänestys alkaa. Plus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, hyläksytty 90, hyvä, hylätty 95, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4a. Lasten oikeuksista äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Pahoillani 147. Tarkistus 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi kolme. Pahoillani niin 52 jälkeen tulee 145, 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185. 145 191 blokkina. Äänestys alkaa. No niin, minä aloitin vain hitaasti, mutta tämä siis yhtenä blokkina. Nämä kaikki äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 192-194 yhtenä blokkina äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, tämähän menee hyvin. 2, äänestys alkaa. 269 äänestys alkaa. äänestys, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 269 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6a. Äänestys alkaa. Brexit. Olen melko masentunut, kun luen tätä. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako sitä, että Brexit ei ole voimassa? No sitten äänestetään sen puolesta. Äänestetään sen peruntumisen puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Brexit on peruttu. <laughs> No niin, sitten kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme yksi kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kolme yksi kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten kompromissi 6b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ne on hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hienoa. 381. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten 408. Äänestys alkaa. Nämä pitää käydä läpi yksittäin. Äänestys päättyy. Hylätty. 409 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 410. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 411. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 412. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 3 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 4 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten luetelmakohdat kompromissi 7a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kahdeksan, johdantosan kappaleet, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi kahdeksan siis. Hyväksytty. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten mennään lopulliseen äänestykseen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys koko tekstistä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta 13 vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelut Teri Kavrakselle. No niin, kollegat. Sitten tämä on toiseksi viimeinen tai kolmanneksi viimeinen, sanoo puhuja, siis neljänneksi viimeinen. Jatketaanpa vain. Oikein suuret kiitokset kaikille, että pärjäätte oikein hyvin. Tämä on yksi pidemmistä äänestyksistä, mitä meillä on koskaan ollut, joten hienoa, että olette niin kestäviä ja mennäänkin sitten suoraan äänestykseen. Äänestys 11, äh, ja tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jos joku haluaa pitää tauon, niin sanokaa vaan, eikö te olette todella kovia, kovapäisiä. Minä tarvitsisin tauon, mutta en, ei nyt pidä tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 12 äänestys alkaa. Niin jos meillä on nyt tauko, niin me ei koskaan, emme koskaan palaa takaisin. Sitä äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet 1. Ei näitä ei käydä läpi. Mennään tarkistuksen 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten lopullinen nimenhuutoäänestys koko tekstistä. Äänestys päättyy. Ja haluaisin vain huomauttaa, että en, en edes esitellyt tätä äänestystä pahoillani Galille esittelijälle. Tämä oli siis EUn tilapäinen matkustusasiakirja-äänestys. Olen todella pahoillani. Tämä on ensimmäinen kerta viiteen vuoteen, kun jotakin näin typerää on tapahtunut. Eli minä menin suoraan äänestämään ennen kuin sanoin, että mistä äänestetään. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olen pahoillani, Kinga. Eli lopullinen äänestys. Onneksi. Tämä meni läpi 41 puolesta 4 vastaan eikä yhtään tyhjää. Eli kyseessä oli todella EU-tilapäinen matkustusasiakirja. Kiitoksia oikein paljon. Jatketaan sitten seuraavaan äänestykseen. So let me do it in the correct order now, so that... Nyt <clears throat> oikeassa järjestyksessä. Neuvoston päätösten täytäntöpano tukemassa tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin. Rapo, äh, esittelijänä Miriam Dalli. Miriam, haluatko? Siis äänestetään alustavasta sopimuksesta jotta lähdetään toimintaväliseen sopimukseen. Ilmeisesti hän on Tran valiokunnan äänestyksessä. Selvä. Älkää nyt olko niin kauheita, katso vaan paikalla. Hänellä on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. No nyt. Alkaa olla kauheita. Äänestys päättyy. 25 puolesta 18, yksi tyhjä läpi. Onnittelut Mirjamille mistä tahansa hän onkaan. Seuraava päätöslausuma Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä. Voidaan mennä äänestämään. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksy. 25 tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 26 hienosti alkaa. Päätty. Se hylätty. Tarkistus 27 hienosti alkaa. 28. Äänestys alkaa. Pä- Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus ei. Mennään tarkistukseen 31, 32, 33 samanlaiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt Tarkistus 35 äänestys alkaa. tarkistukseen 39 äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Mennään tarkistukseen 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42 äänestys alkaa. se on hylätty. Tarkistus 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44, joka on lisäys. Tarkistus 44 lisäyksenä. mutta koskee hyvin rajattua määrää tapauksia. Äänestetään lisäksi 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 45 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. 53 alkaa. Päättyy. Hylätty. 54 alkaa. Päättyy. Hylätty. 55 alkaa. Päättyy. Hylätty. 56 alkaa. Päättyy. Hylätty. 57-58 samanlaiset äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. 59 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 60 alkaa. Päättyy. Hylätty. 62 alkaa. Päättyy. Hylätty. 62 alkaa päättyy. Se on hyväksytty. 64 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 65 äänestetään lisäyksen äänestys alkaa. tehty. Se on Mennään tarkistukseen 69 äänestys alkaa. Päätty. Se on hylätty. 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hy- hylätty. 70 alkaa. Päättyy. Hylätty 71 alkaa. Hylätty 72 jalkaa. Päättyy. Hylätty. 73 alkaa. Päättyy. Hylätty. 74 alkaa. 75 jalkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksi alkaa. Päättyy. Hyväksytty Tarkistus 4 alkaa. Päättyy. Hylätty. 3 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus ei. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 11. Alkaa. 10 alkaa. Päättyy. Hylätty. 9 alkaa. Päättyy. Hylätty. 12 alkaa. Päättyy. hylätty. 13 alkaa, päättyy. Hylätty. 15 alkaa, päättyy. Hyväksytty. 14 alkaa. Mennään tarkistukseen. 16 alkaa. Päättyy. Hyväksytty 17 alkaa. Päättyy. Hylätty 17, 18. 18 ja 19 ovat samanlaista alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. 20 alkaa. Hyväksytty. Loppuäänestys, ja mehutäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 28 puolesta 9 vastaan. 7 tyhjää. Me ollaan melkein lopussa, no eipä se ollutkaan. Mennään seuraavaan. Tämä on kaikkien aikojen pisin. Virallisesti on pisin. Mutta melkein ollaan lopussa. No niin, kollegat. Seuraava henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Lausutunnuksen hyväksyminen. Sofi Entwelt on valmistelija. Haluatko puheenvuoron, Sofi? Mennään suoraan äänestämään. Tarkastus 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarjotus kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 14. Lisäyksen ajasta se alkaa. päättyä. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus 14 toinen osa äänestetään lisäyksenä. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kolmasosa, tarkoitus 14 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä, Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni, eli onnittelut esittelijälle. Sitten toiseksi viimeinen äänestys. bettering the security of identity cards of union citizens. Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oike- oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen. Ja esittelijä on Jean Dupré. Haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Ei, eli äänestetään heti. Kaikki ovat tehneet kovasti työtä näiden mietintöjen parissa, mutta nyt menemme suoraan äänestyksiin. Eli tarkistus 69 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 70 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kompromissi neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 5. Kiitos ja tästä. Siis ei mietinnöstä, vaan tästä äänestyslistasta. Eli kompromissi 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seuraavaksi kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. A. Suoka anteeksi. Eli niin aina tällainen yksi mahtuu mukaan. Eli tarkistus 188. Katsotaan, oletko hereillä vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 189. Äänestys alkaa. Minä innostuin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Mitä? Niin, kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 205. Äänestys alkaa. hylätty. Tarkistus 71, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus 96. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppu äänestys koko tekstistä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää ääntä. Onnittelut. Ja sitten päätös lähtee neuvotteluihin. Äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Tähän tarvitaan nyt ehdoton enemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta 7 vastaan ei tyhjää ääniä, eli onnittelut esittelijälle. Eli sitten viimeinen. Kiitos kaikille. Tämä on kaikkien aikojen pisin äänestys. Eli Onko Rade paikalla? Eli säännöt, joilla helpotetaan rahoitus ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syyttoimia varten. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 109 ja 20 Ekonista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 ja Ekon 21. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 201 ja 125 hyväksytty. Ja sitten Ekon 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 126 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 128. 117 niin, Ekon 25 vielä. Sitä ennen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 128 ja Ekon, Ekon 128 vain. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 131. Joku 27 ekon vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131, 132 ja 28 Ekonista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Ekon 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134. Hyväksytty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 137. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 164. Äänestys päättyy. Yksi, kuusi, viisi äänestys alkaa. hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 177 äänestys alkaa. Me kävimme juuri 77 läpi. Äänestimme 77. Homma jo kuunteli. Me äänestimme 77 ja nyt vuorossa on 177. Sanoin, että Rova Holma ei tiesi. Kyllä, sanoin 77. Ja te äänestitte 77. Äänestetäänkö uudestaan siitä? 177 äänestys alkaa. 177. 77 äänestetään siitä uudestaan. En tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu, mutta äänestetään nyt. Ja minä äänestän sitä vastaan tällä kertaa. Tällä kertaa äänestän sitä vastaan. Äänestys päättyy. And that's rejected. Right. Amendment 177. 177. Okay. And... Tulkkaus päättyy tältä päivältä tähän. Kiitoksia kuulijoille.